Possiamo iniziare? Aloitetaan kokous. Bene, in, allora possiamo andare... No niin. Mennään heti esityslistan kohtaan 11. Haluan tietysti myös tervehtiä kaikkia niitä vierailijoita, jotka ovat täällä läsnä tässä kuulemistilaisuudessa ja mitä meidän äh, vieraisiimme tulee, niin no Mari Pulssenia en näe, mutta täällä on myös täällä on hänen äh, vierailijoitaan ja myös omia vierailijoitani. Ja haluan toivottaa teidät tervetulleiksi tähän tärkeään seminaarimme. Ja tämä koskee siis EUn kananmunateollisuuden kilpailukykyä. Tämä on äärimmäisen tärkeä sektori ja arvioimme sitä ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat EUn munateollisuuden kilpailukykyyn. Me puhumme tämän tärkeän sektorin tulevaisuuden näkymistä ja haluan toivottaa kaikki tervetulleiksi tänne ja myös kolme asiantuntijaa ja asiantuntijoiden esitysten jälkeen meillä on mahdollisuuksia keskusteluun, kysymyksiin ja vastauksiin, niin että kaikki kollegat, jotka haluavat osallistua keskusteluun, voivat niin tehdä. Annan ensinnä puheenvuoron Mark Williamsille, joka on ähm, Euroopan kananmuna, kanatuote ja kanatukku <clears throat> myyntiliiton pääsihteeri. Hänen jälkeensä me kuulemme Mikael Wurzeria, joka on Itävallan siipikarjaliiton puheenjohtaja. Ja hän puhuu meille kuluttajien näkemyksistä ja tulevaisuudesta. Ja sitten lopuksi kuulemme Robert Nievä Janomskia, joka on Farmion johtaja, tulee Puolasta ja hän käsittelee teemaa, kuinka rakentaa kilpailu, kilpailuetua Euroopan kananmunateollisuudelle. Annan pitemmittä puheitta puheenvuoron Mark Williamsille. Pyrimme noudattamaan aikataulua. Yritämme antaa noin vartin verran aikaa kullekin, tai siis kymmenisen minuuttia per puhuja. Mr. Chairman, ladies and gentlemen puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitoksia, että sain mahdollisuuden tulla tänne puhumaan teille. Haluaisimme kertoa teille siitä, mitä pidämme kohtuullisina ja legitiimeinä huolenaiheenamme, kun ajatellaan tulevia kansainvälisiä kauppasopimuksia ja neuvotteluita. Pidemmittä puhetta menen siis eteenpäin. että eli keitä olemme? Niin, me olemme liitto, joka edustaa kananmunateollisuuden etuja. Siis kauppiaita, pakkaajia, jalostajia, tuottajia ja myyjiä. Eli me olemme niitä tyyppejä, jotka viemme kananmunat ja kananmunatuotteet markkinoille. EUn kananmunateollisuutta pidetään menestyksekkäänä teollisuuden alana. Me olemme Ää, ähm, kokeneet sellaisen tilanteen, että meidän täytyy olla tehokkaita siinä, mitä teemme. Ja sen vuoksi pyrimmekin käyttämään viimeisintä teknologiaa kananmunien tuotannossa, markkinoinnissa ja merkinnöissä. Ja meidän täytyy olla aktiivisia kuunnella kuluttajien vaatimuksia. Kun menette kauppaan, niin näette, että siellä on kaikenlaisia kananmunia. Me olemme äärimmäisen vastuullisia. Elintarviketurvallisuus on meidän kaikkein tärkein valttimme ja ymmärrämme sen. Me voimme jäljittää kaikki tuotteemme. Meillä on tiettyjä vakuutjärjestelmiä, jotka meillä on käytössä jäsenvaltioissa, jotka liittyvät muun muassa eläinten hyvinvointiin ja turvallisu- elintarviketurvallisuuteen. Ja nyt tänä iltana haluaisin, tai tänään iltapäivällä haluaisin esitellä teille raportin, jonka olemme tehneet ähm, Hollannin taloustutkimuslaitoksessa. Me teimme aie- viimeisimmän raporttimme äh, vuonna 2003 ja sitä päivitettiin vuonna 2005, mutta nyt olemme päättäneet, että sitäkin oli syytä päivittää. Äh, Raportissa tarkasteltiin munien tuotanto- ja prosessointikustannuksia seitsemässä EUn jäsenvaltiossa. Kuten näette, siis kuudessa jäsenvaltiossa, kuten näette, niin tässä ovat kyseessä kuusi tärkeintä tuottajaa. Saksakin on tietysti tärkeä tuottaja, mutta koska Saksa ja Hollanti ovat hyvin samankaltaisia keskenään, niin jätimme Saksan pois, mutta otimme Tanskan. Ja sitten ne ei-EU-maat, jotka valitsimme, ovat Ukraina, ihan ilmeisestä syystä. Ukraina on itäinen rajamaa, naapurimme, USA, Argentiina ja Intia. Ja syy siihen, että valitsimme USA, Argentiinan ja Intian, on se, että nämä ovat ne kolme maata, jotka vievät kaikkein eniten kananmunatuotteita EU-hun ne kattavat 75 prosenttia viennistä. Me lainsäädäntöä, sitä lainsäädäntöä, jota meillä Euroopan unionissa on. Ja me olemme myös ennakoineet tilannetta. Tehän muistatte, että vuonna 2012 perinteisten häkkien kielto tuli voimaan, ja me olemme tarkastelleet myös eri skenaarioita tulevaisuutta silmällä pitäen sitä, mikä on kilpailutilanteemme ja asemamme. Eli Niille, jotka tietävät kananmunien tuotannosta, niin me olemme tarkastelleet kaikkein tärkeimpiä tekijöitä, rehu ja kanan, siis kustannukset per kana, ja olemme tarkastelleet myös energia, työvoima ja välinekustannuksia ja tietenkin kuljetuskustannuksia, eli sitä, miten munat saadaan markkinoille kuljetettua. Tästä diasta näette täällä vasemmalla mikä on EUn keski tuotantokustannus. Ja voitte nähdä, <clears throat> mikä on tilanne näiden neljän mainitsemani maan osalta. Me olemme myös pohtineet ähm, jauheen tuotantokustannuksia, eli kyse on kananmunasta, joka on kuivatettu ilman kuorta ja voitte nähdä, että kustannukset ovat samankaltaiset täällä Euroopassa kuin USAssakin. Seuraavassa kaaviossa näette kananmunien kustannukset 85 eurosenttiä per kilo. Keltaisella näkyy kuljetuskustannukset Saksaan, ja sitten voitte nähdä, mitkä ovat kustannukset Ukrainassa, USA, Argentiinassa ja Intiassa. Ja tämä vaaleansininen ö, osa osoittaa tämän hetkiset tuontitariffit 30,4 euroa per 100 kiloa. Eli tämä on Uruguayn kierroksen tulos. Kuten näette, me olemme aika hyvin suojattuja. Meille ei tule kananmunia tuontikananmunia vähittäiskauppaan Eurooppaan. Jos ajatellaan kananmunan jauhetta, sama tilanne. Ainoa ero on se, että vaikka, me, vaikka Argentina maksaa täysimittaiset tuontitullit, se on kilpailukykyinen EUn kanssa. Pyysimme niitä ekonomisteja, jotka laativat tämän raportin, pyysimme heitä tarkastelemaan, mitkä ovat EU:n lainsäädännön kustannukset. Ja erottelimme nämä kolmeen otsikkoon. Ensimmäinen oli ympäristö, toinen elintarviketurvallisuus ja kolmas eläinten hyvinvointi. Ymmärrämme eurooppalaisena kananmunateollisuutena, että nämä ovat EUn kansalaisten legitiimiä huolenaiheita. Ei niin, että ettemmekö me pitäisi lainsäädännöstä. Ja tämä kaavio osoittaa, että lähes 9 prosenttia tuotantokustannuksista, kun tuotetaan kilo kananmunia Euroopassa, on tulosta eu lainsäädännöstä, joka koskee elintarviketurvallisuutta, eläinten hyvinvointia ja turvallisuutta. Kolmansissa maissa tätä kustannuserää ei ole, joten tämä, tästä opimme, että meillä on me olemme alakynnessä kilpailullisesti heti kättelyssä. Toisin sanoen, jos muistatte eh, tilannetta ennen kuin intensiiviset eh, kanafarmit kiellettiin tai häkit kiellettiin, niin siinä vaiheessa, kun me lähdimme käyttämään näitä sisustettuja häkkejä, niin kustannukset nousivat 7 prosenttia – Tärkeää on myös ymmärtää, että monet kolmannet maat olivat jo kättelyssä kilpailukykyisiä meidän kanssamme jo siinä vaiheessa, kun nämä ä, intensiivisen kasvatuksen häkit kiellettiin. Ja voitte myös täältä huomata, että hyvinvointidirektiivin kustannukset ä, kattavat noin 15 prosenttia tuotantokustannuksista per kilo, ja tämä on merkittävä kustannuserä. Ja tässä yhteydessä haluaisin myös mainita, että kananmunan tuottajat Euroopassa, jotta voisivat täyttää uudet häkkilukset, jotta voisivat täyttää kansalaisten äh, odotukset, ovat investoineet yli 4 miljardia euroa vuoteen 2012 mennessä. Tämä on merkittävä määrä rahaa. Tämä dia osoittaa teille, että tilanne on samanlainen kuin edellinenkin dia, ja voitte havaita, että jos kustannuksiin lisätään hyvinvointidirektiivin aiheuttamat kustannukset, niin hinta on 6 eurosenttiä per kilo. Se on johtanut siihen, että tämä punainen viiva on siirtynyt ylöspäin. Kananmunien, raakojen kananmunien osalta tämä ei ole vakavaa, koska nämä tämänhetkiset tuontitariffit, äh, jotka, jota tämä sininen osio kuvaa, äh, johtuu muun muassa siitä, että Euroopan unionissa on hyvin tiukkaa salmonella lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että Norjaa ja Sveitsiä lukunottamatta äh, kukaan ei saa tuoda raakoja kananmunia Eurooppaan vähittäismyyntiin. Tilanne on kuitenkin täysin erilainen, kun ajatellaan kananmunatuotteita. Jälleen kerran tämä vihreä osio on sysännyt tätä punaista viivaa ylöspäin, kustannukset ovat siis nousseet. Ja mainitsin muutama minuutti sitten Argentiinan. Voitte huomata, että argentiinalaiset kuivatetut mun, kananmunatuotteet, jauheet voivat tulla Eurooppaan ja vaikka joutuisivat maksamaan täysimittaisen tuontitullin, niin kustannukset ovat silti samat kuin mitkä ovat meidän tuotantokustannuksemme täällä Euroopassa. Eli tässä on ongelma. Me halusimme myös tarkastella erilaisia skenaarioita. Kuten muistatte, niin <clears throat> siinä vaiheessa kun Dohan neuvottelut olivat vielä käynnissä, niin me esitettiin asiakirja, jossa ehdotettiin 50 prosentin vähennystä tuontitarifeissa. Me sanoimme ekonomisteille, että jotta oltaisiin johdonmukaisia aiempien raporttien kanssa, niin vähennyksen tulisi olla samoilla linjoilla, ja me otimme huomioon myös vaihtokurssien muutoksen. Ongelma, joka meillä on tällä hetkellä, on se, että vaikka meillä onkin kahdenvälisiä neuvotteluita, ja koska me niitä on meneillään, niin neuvottelut koskevat vapaakauppa sopimuksia, eli sitä, että tuontitullit ja tariffit poistettaisiin. Ja ihan vain havainnollistaakseni, niin voitte katsoa tätä kuvaa. Tästä näette, miten vaihtokurssit vaihtelevat maailmassa lähes päivittäin. This is probably the most important slide which you will see this afternoon. And what it clearly shows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 What we believe in, ladies and gentlemen, is... Me olemme sitä mieltä, että uskomme vapaakauppaan, emme äh, siis uskomme reiluun kauppaan, emme vapaaseen kauppaan. Sitä kansalaiset myös odottavat meiltä. Eli mitkä ovat, minkälainen on tulevaisuus? Ensinnäkin meidän täytyy pohtia, mitkä ovat lisäkustannukset, kun olemme ottaneet käyttöön nämä sisustetut äh, häkit ja ne tulevat heikentämään nämä uudet kustannukset kilpailuasemaamme. Ja me tiedämme, että kilpailijamaissamme kanoja pidetään paljon heikommissa olosuhteissa. Itse asiassa en tunne ainuttakaan kolmatta maata, jolla olisi kansallista lainsäädäntöä, joka koskee eläinten hyvinvointia tai ö, munivien kanojen hyvinvointia, siis niissä maissa, jotka ovat meidän kauppakumppaneitamme. Eli mitä me pyydämme, puheenjohtaja? Mitä me pyydämme komissiota ja teitä tekemään? No me pyydämme jonkinlaista järkevää tuotestatusta näille tariffilinjoillemme. Meillä on kahdeksan osa liittyy osa on sellaisia, jotka ovat erittäin riskialttiita. Ja me tarvitsemme sellaisia eläinten hyvin, haluamme, että eläinten hyvinvointistandardit sisälletään kaikkiin kahdenvälisiin sopimuksiin, ja olisi hyvä, jos ne sisällytettäisiin myös VTOn sopimuksiin ja neuvotteluihin. Ja siksi on päivän selvää, että kaikki se, mikä tulee EU-hun, sen täytyy täyttää ne samat normit, kuin mitä meilläkin on. Sitä minä kutsun reiluksi kaupaksi. Kiitoksia kovasti. Grazie, grazie professor Mark Williams. Credo che siano considerazioni. Kiitoksia, kiitoksia. Nämä olivat erittäin tärkeitä seikkoja, jotka on syytä ottaa huomioon. Nämä ovat asioita, joita haluamme viedä eteenpäin, jotta voisimme välttää kilpailun vääristymiä ja epäreilua kilpailua niiden maiden kanssa, jotka eivät kunnioita Äh, niitä samoja standardeja ja normeja, joita meidän tuottajiemme täytyy äh, kunnioittaa. Nämä liittyvät muun muassa eläinten hyvinvointiin liittyviin äh, normeihin. Ja toivottavasti tämän päivän keskustelun jälkeen voimme jatkossakin siirtyä oikealle, oikealle teille. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Itävallan äm, Liiton puheenjohtajalle hän kertoo meille kanojen häkkioloista ja eurooppalaisten kuluttajien odotuksista. Antaisin hänelle puheenvuoron. Ja tervehdin myös salissa olevia vieraita, joita tämä aihe erityisesti kiinnostaa. Olkaa hyvä. Take the floor. Ladies and gentlemen, thank you. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitos kutsusta aivan ensin. On todella hienoa, että saamme tänään tulla puhumaan teille eh, siitä, mitä olemme oppineet eh, perinteisten häkkien eh, käyttökiellon voimanastumisen jälkeen, minkälaista kokemusta Euroopassa on saatu. Ensin voisin ehkä kertoa lainsäädäntöeroista Itä- valta verrattuna Euroopan unioniin. Itävallassa itse asiassa jo kolme vuotta ennen kuin muissa maissa äh, häkkikielto astui voimaan, se astui voimaan meillä Itävallassa. Ja näin saimme tosiaan markkinoilta kerättyä kokemusta. Nyt meillä on itse asiassa munivia kanoja enemmän kuin mitä meillä oli, kun perinteiset häkkikanavat kanavat olivat vielä käytössä. Vuoden 2004 loppuun asti oli äh, lupaa äh, rakentaa tällaisia varusteltuja häkkejä. Ja mitä tulee eri äh, asetuksiin, jotka koskevat vaihtoehtoisia järjestelmiä, en nyt mene niiden yksityiskohtiin sinänsä, mutta kiinnostavaa ehkä on kuulla, että äh, vuodesta 2010 emme ole ruokineet äh, GMO-tuotteilla kanoja ja vuodesta 2000 13 alkaen äh, kanoja on ruokittu soijalla, joka on täysin vapaata geenimuuntelusta. Mitenkä tämä muutos markkinoilla sitten tapahtui? Jos katsotaan vähittäiskauppaa, joka luonnollisesti on kaikkein tärkein kauppa Itävallan tuottajille, niin meillä eläinten lainsäädäntö astui voimaan vuonna 2004 jo, jo kaksi vuotta tätä ennen. Meidän tuottajamme alkoivat ottaa käyttöön uudenlaisia <coughs> häkkejä ja samanaikaisesti vähittäiskauppamme osti tai siirtyi ostamaan vapaiden kanojen munia eikä enää häkki, tai lattiakanaloiden munia eikä enää häkki kanaloiden munia. Näin saimme vältettyä ongelmia. 83 prosenttia käytetyistä kananmunista Itävallassa tuotetaan itse. Ala on investoinut noin 100 miljoonaa euroa, joka on hyvin paljon rahaa, mutta ehkäpä palaan tuohon vielä myöhemmin. Toteaisin, vielä, että kun ajatellaan Itävallan niin tämänhetkistä tilannetta, niin luomutuotanto on kymmenisen prosenttia ja noin 20 prosenttia on ulkokanojen tai vapaankanan munia. Ja sitten 68 prosenttia on lattia kanaloista Ja sitten sitten meillä on vielä joitain varusteltuja häkkejä käytössä Itävallassa, hyvin vähän kuitenkin. Kun katsotaan kuluttajien suhtautumista, on kiinnostavaa kuulla kuluttajilta, mitä he haluavat. Ja on toteutettu koko joukko tutkimuksia. Ja yksi tutkimuksista tarkasteli juuri laatumerkintöjen tärkeyttä eri elintarviketuotteiden välillä. Ja voitte havaita, että kananmunat ja siipikarja ovat tältä osin kuluttajien mielestä hyvin eh, tärkeitä, tai siis niiden laatumerkinnät, paitsi Itävallassa näin lienee muuallakin Euroopan unionissa. Ja voitte nähdä, että laatumerkintöjä pidetään juuri kananmunien ja siipikarjan kohdalla äärimmäisen tärkeinä. Jos sitten mennään eh, näiden tutkimusten yksityiskohtiin ja tarkastellaan kuluttajien vaatimuksia kananmunien laadun suhteen, niin kuin varmaan arvaattekin. Kaikkein tärkeintä on tietenkin hygienia ja elintarviketurvallisuus. Ensinnäkin se, että kananmunissa ei ole salmonellaa, se on hyvin tärkeää. Samoin hyvä maku, tuoreus, mutta heti tämän näiden kriteerien jälkeen tulevat alue, tuotannon alueellisuus sekä eläinten taattu hyvinvointi. No mikä sitten on markkinoiden tilanne? Tämähän on hyvin tärkeä. Jos katsotaan tilannetta Itävallan markkinoilla, voidaan todeta, että ennen kaikkea tuottajamme myyvät vähittäiskaupalle, joka ostaa noin 34 prosenttia tuoreista kananmunista 40 22 prosenttia menee jalostusteollisuuteen 40 prosenttia sitten äh, ravintoloihin, hotelleihin, äh, laitoskeittiöihin ja tässä on myös suor, tilojen suoramyynti mukana. Sitten vielä noin pääsiäismunatkin. Pääsiäismunien merkitys on kasvamaan päin tulevaisuudessakin. Niin kuin voitte kuvitella, niin erityisesti jalostusteollisuudessa ja myös kyllä äh, ravintola, hotelli, laitoskeittiö alalla on tärkeää, että nämä ryhmät kuitenkin ostavat näitä hiukan kalliimpia itävaltalaisia tavallassa tuotettuja munia. Äh, mitä kananmunien merkintään tulee? Merkintä vaikuttaa olevan kuluttajien mielestä tärkeää. Toisenkin tutkimuksen mukaan, sama koskee kananmunatuotteita, 86 prosenttia kuluttajista selkeästi pitää parhaimpana alueellisia itävaltalaisia kananmunia 92 prosenttia ei halua käyttää häkkikanojen munia myöskään jalostetuissa tuotteissa tai ravintoloissa ja he haluavat, että voivat erottaa merkintöjenkin pohjalta tai kautta kotimaisen laatutuotteen. Ja kuluttajat haluavat pakollisia merkintöjä, myös alkuperän merkintöjä, myös jalostusteollisuuden sekä ö, gastronomian alalla. Katsotaan EU-joita, niin tässä on aika moista epätasapainoa. On vain muutama harva jäsenvaltio, jonka tuotanto tuoreiden kananmunien sekä kananmunatuotteiden kohdalla on ylijäämäinen. Kiinnostavaa nähdä. Ja yleisesti ottaen voisin todeta, että tämä single egg merkintäjärjestelmä on erittäin toimiva, tämä eurooppalainen merkintäjärjestelmä, jossa todella yksittäinen kananmuna merkitään mutta kuluttajan on hyvin vaikea saada tietoa, kun kyse on jalostetuista tuotteista. Ja tämän halusin juuri esityksessäni nostaa esiin, että kuluttajien olisi tärkeää saada paremmat merkinnät kananmunien alkuperään sekä kanojen olosuhteisiin liittyen myös jalostetuissa tuotteissa. Me olimme hiukan kiihdyksissämme, kun kuulimme että on investoitu tuotantolaitoksiin juuri meidän ulkorajoillamme laitoksiin, joissa EUn eläinten hyvinvointistandardeja ei kunnioiteta ja toivomme todella, että tällainen voidaan välttää tulevaisuudessa. Johtopäätöksemme on, että tarvitaan selkeää tiedottamista kun kuluttajille siitä, minkälaisissa olosuhteissa eläimet elävät. Ja tulee olla pakolliset merkinnät paitsi tuoreiden kananmunien myös jalostettujen tuotteiden kohdalla. Miksi? No, jotta voitaisiin kunnioittaa kuluttajiamme, jotka haluavat kieltää perinteiset häkkikanalat, ja jotta viljelijämme, jotka ovat investoineet suuria summia saavat reilut kilpailuolosuhteet. Ja jotta voidaan elintarviketurvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointistandardit Euroopassa hoitaa myös tulevaisuudessa. Kiitos. Grazie. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia teillekin, Mikael Wurzer. Ja nyt annan puheenvuoron Robert Nieviadomskille. Lausuinko Nieviadomski? Meni jo paremmin. Kiitoksia. Hyvä, että kollega oikaisi. Eli Robert Domski on Farmion puheenjohtaja ja hän kertoo meille siitä, kuinka voidaan saada aikaan kilpailuetua EUn kananmuna teollisuudelle, kun otetaan huomioon kuluttajien odotukset ja näkemykset. Ja voitte pyytää jo puheenvuoroja jatkoa silmällä pitäen. Yes. Eh, <clears throat> Mr. Chairman. Kiitos. Puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Seuraavien 15 minuutin aikana yritän vastata seuraavaan kysymykseen. Miten saada aikaan kilpailuetua EUn eh, kananmunateollisuudelle kuluttajien käsityksen kautta. Ensinnäkin, minkälainen käsitys kuluttajilla on tästä? Voisiko tämä olla meidän salainen asemme? Voisimmeko näin suojella markkinoitamme kolmansien maiden kananmunatuonnilta? Ehkä voisin tässä esittäytyä. Nimeni on siis Robert Nieviadonski ja minä edustan Farmio, Farmiota, joka on puolalainen tuoreiden kananmunien johtava merkki. Meillä on 20 vuoden kokemus jo elintarvike, brändi alalta. Ja kiinnostavaa on, että Farmio on saanut tämän johtavan asemansa vuoden sisällä. Me olemme siis olleet olemassa vasta vuoden. Tähän todella päästiin tämän salaisen asemme kautta, nimittäin laattu tietoisuuden lisääminen, kuten tietoisuuden lisääminen juuri tästä laadusta. Mitä EUn munateollisuuteen tulee, niin sen äh, elintarviketurvallisuusstandardit, ympäristönsuojelustandardit ja eläinten hyvinvointistandardit ovat äh, äärimmäisen korkeat. Ja tämä periaatteessa maksaa 15 prosenttia. Ja tämä on se 15 prosenttia, jonka hinnassa häviämme kolmansien maiden tuonnille. Nyt voisin tarkastella vuoden 2000 12 varusteltujen häkkien käyttöönottoa Puolan markkinoilla. Puola on Euroopan unionin seitsemänneksi suurin kananmunan tuottaja, mutta kun tarkastellaan häkkejä, niin häkkien keskittymä on yli 90 prosenttia ja tämä tarkoittaa sitä, että Puolan markkinat ovat yksi suurimpia EU-markkinoita – kun puhutaan juuri häkkikanaloista, peräisin olevista munista. Näin ollen varusteltujen häkkien käyttöönotto oli meille todellinen haaste. Se oli meille taloudellinen haaste. Monet pienet ja keskisuuret yritykset eh, eivät eh, onnistuneet eh, tätä siirtymää rahoittamaan, eli monet tuottajat joutuivat vetäytymään markkinoilta. Ja tämä tietenkin epävakautti munamarkkinoitamme, koska tarjonta väheni ja e, hinnat nousivat taivaisiin. Hinnat yli kaksinkertaistuivat normaalihintaan verrattuna. Ja tämä tietenkin houkutteli uusia investointeja, koska e, munien marginaalit kasvoivat. Ja sitten äh, tutinkin äh, ylituotantotilanteeseen, joka taas käänsi hinnat laskuun ja aiheutti suuria taloudellisia hankaluuksia ja vaikeuksia monille yrityksillemme. Ja näin tuotantoa tuli vähentää, tuotantomääriä tuli leikata. Joten aikamoinen teurastus meillä kyllä oli käynnissä ja se oli hyvin dramaattista. Eli kun katsotaan varusteltujen häkkien käyttöönotto vaihetta, se oli valtava ponnistus teollisuudellemme ja ketä varten tämä valtava ponnistus sitten tehtiin? No, asiakkaita varten. Me halusimme olla kuluttajien odotusten tasalla. No mitäpä sitten nuo asiakkaamme kuluttajat ajattelivat? Me kysyimme Puolan markkinoilla kuluttajilta heidän mielipiteitään. Tämä tutkimus toteutettiin äh, hyvin laajana niin, että saatiin Puolan kansalaisten kanta esiin. Ensinnäkin kysyttiin ihmisiltä, tietävätkö he eläinten hyvinvointiohjelmasta ja useimmat kansalaiset 69 prosenttia vastasivat, että ei, eivät olleet kuulleetkaan koko asiasta. 31 prosenttia oli kuullut, mutta mikä oli heidän tietolähteensä? Äh, huhut, joita he olivat kuulleet hintojen nousun aikoina. Eli käytännössä me emme itse asiassa olleet viestineet toivotulla tavalla kuluttajillemme. Tämän lisäksi kysyimme kuluttajilta, ovatko he valmiit maksamaan tuoreista kananmunista enemmän, jos saavat tietoa eläinten hyvinvointikysymyksistä. 52 prosenttia sanoi, mm, kyllä, loput sanoivat, että tarvitsevat lisää tietoa. Eli 70 prosenttia kaiken kaikkiaan totesivat, että, että sopii, kunhan tietoa saavat. Ja 8 prosenttia oli heidän mielestään hyväksyttävä hinnankorotus. Eli tilanne oli seuraava. Eläinten hyvinvointi ohjelma kiinnosti kansalaisia, mutta kyllä tässä edelleen valtava kuilu oli olemassa. No oliko meillä sitten vielä lisäperusteluja? No tottahan toki. Elintarvike, turvallisuusstandardit, ympäristön suojelu, eläinten kasvatus, Meillä on koko joukko perusteluja kuluttajillemme, eli kyllä meillä näin on mahdollisuus saada asian taakse yli 70 prosenttia kuluttajista. Ja kun heille asia hyvin perusteltiin, he olivat äh, valmiit äh, yli 8 prosentin hinnankorotuksiin, jopa 12-15 prosentin hinnankorotuksiin. Eli Voin todeta, että viimeisten kymmenen vuoden aikana on tehty valtava työ EUn munatuotteiden laadun parantamiseksi. Ne itse asiassa tuotetaan maailman tiukimpien standardien pohjalta. Ja sehän on aivan erinomainen asia, Euroopan parlamentti on toiminut hyvin, teollisuus on hoitanut oman tonttinsa ja me todella tuotamme kananmunia maailman kovimpien vaatimusten pohjalta, mutta yksi asia unohtuu. Unohdimme kertoa tästä kuluttajille. Emme ole tiedottaneet tästä kuluttajille kylliksi. Meidän tulisi olla ylpeitä, mutta me kerro heille tästä. Joten ehdotammekin seuraavaa. Tulisi ottaa käyttöön, käynnistää tiedotuskampanja. Ensinnäkin täytyy toteuttaa tutkimus jäsenvaltioissa, käynnistää tällainen valistuskampanja sekä valita logo, tällainen tuotemerkki, joka sitten tulisi kaikkiin kananmuna tuotteisiin, niin tuoreisiin kuin jalostettuihinkin tuotteisiin, jotka kananmunaa sisältävät. Kun puhutaan äh, munajauhosta, niin äh, myös äh, jalostetut tuotteet, joissa on käytetty munajauhoa, voitaisiin merkitä tämän merkin avustuksella takaamaan se, että kaikkia EUn standardeja on kunnioitettu tuotannossa. Kun tarkastellaan nyt tulevaisuutta, katsotaan tulevaisuuteen, niin on kyllä haaste, joka meitä odottaa. Viime vuonna Microsoftin entinen Microsoftin perustaja Bill Gates, yksi maailman rikkaimpia, rikkaimmista miehistä, käynnisti uuden hankkeen, jonka nimi on Beyond Eggs. Ja tässä ajatuksena on tuottaa munajauhoa ilman munia, Kasv, kasvipohjaista munajauhoa. Ja tätä on sitten tarkoitus myydä jalostusteollisuudelle, joka voisi sitten käyttää esimerkiksi majoneesin ja muiden tuotteiden tuotannossaan. Eli meidän on kyllä merkittävä omat tuotteemme ja meidän logomme, jossa todella kerrotaan se, että tämä tuote on tehty oikeista aidoista kananmunista, tai sen tuotantoon on käytetty kananmunia, jotka on puolestaan tuotettu kaikkeen maailman kovimpien standardien pohjalta, niin näinhän tulee toimia. Johtopäätöksenä voin todeta, että paljon on tehty ja meidän on suojeltava kaupan sääntelyltä omaa, omia markkinoitamme. Ja meidän tulisi viestiä kuluttajillemme siitä, että eu kananmunat tuotetaan todella maailman kovimpien vaatimusten pohjalta. Kiitos oikein paljon. Grazie, grazie. Kiitoksia. Kiitoksia myös Robert Nievandomskille. Kiitoksia näistä esityksistä ja varmasti nämä esitykset kirvoittavat useita kysymyksiä. Kuka rikkoo jään? Aloitetaan Agnewsta, sitten Nicholson ja sitten Ryvi. Agnew. Kaksi näistä esityksistä halusivat, ajoivat minut itsemurhan partaalla. Ja ihme, että Itävallan kananmunan tuottajat eivät näin ole jo tehneet. En tiedä, miten he onnistuvat ähm, myymään tuotteitaan, jos täytyy ottaa huomioon kaikki nämä GMO-asiat äh, ja muut. Viimeksi äh, pitkän pitkän perjantai-neuvotteluiden jälkeen minä sain omat tuottajani taivuteltua siitä, että tätä soijaa saa käyttää ihan oli se millaista tahansa. No, mutta te olette vielä täällä hengissä, joten jollain tavalla pärjäätte. Meillä on ydinongelmana se, että meidän on täytynyt nostaa kustannuksiamme 7 prosentin verran eu lainsäädännön vuoksi. Ja sitten kuitenkin voimme, kilpailijamme myyvät kananmunia paljon halvemmalla ja silti meidän pitäisi pysyä kilpailukykyisenä. En ajattele ainoastaan UK-tilannetta, vaan ajattelen Bulgaria, Romaniaa, Unkaria, niitä, jotka ovat Ukrainan rajoilla. Olisi aika helppoa ukrainalaisten myydä munia näille maille ja näiden pienten EU-maiden kananmunateollisuudet loppuisivat. Jos tariffi on kirosana, niin on vain yksi vaihtoehto, nimittäin se, että koulutetaan tai osoitetaan sormella niitä, koska Euroopan tukkumyyjien täytyy olla tietoisia tilanteesta, ja sen perusteella, miten TTIP-neuvotteluista on puhuttu, niin olen ymmärtänyt, että ollaan haluttomia merkitä tuotteita. Ja minusta asiakkaidemme tulisi saada tietoa asiasta. Muuten EUn kananmunateollisuus loppuu. Ihmiset haluavat halpaa ruokaa, ei heitä voi siitä syyttää. Ja se, että tapamme omaan kananmunateollisuutemme, aiheutamme vain työttömyyttä lisää. On ihan oikein, että tulette tänne puhumaan asiasta. Sormella osoittaminen on yksi keino toimia, mutta jotta näin voisimme tehdä, niin täytyy voida myös merkitä tuotteet. Supermarkettien täytyy voida vaatia asianmukaisia merkintöjä. Muuten täytyy sanoa, että ei osteta mitään. 69 prosenttia Puolan kuluttajista eivät edes tiedä tästä asiasta. Ja teollisuus kompuroi. Ja muistu, tulee mieleen tässä sianlihateollisuus, kun me yksipuolisesti sanoimme, että että me emme halu, me, me haluamme noudattaa sääntöjä, mutta kuitenkin viemme omia tuotteitamme sellaisiin maihin, jotka eivät noudata. Älkää nyt toimiko niin, että kaikki ovat kohta konkurssin partaalla. <laughs> Thanks, Monsieur Agnew. Kiitoksia. Seuraavaksi McInnes. Uh, thank you. Kiitos Kiitos näistä hyvin selkeistä esityksistä. Minä hiukan mietin, että minkä näköisiä ratkaisuehdotuksia teillä mahtaa olla. Mehän olemme tässä valiokunnassa jo ennen eläinten hyvinvointilainsäädäntöä esittäneet näitä perusteluja ja todenneet, että tämä voi aiheuttaa kilpailu- ja kilpailukykyongelmia. Emme kuitenkaan saaneet mitään vastauksia. Ja nyt meillä on aivan sama huolenaihe esimerkiksi kahdenvälisten kauppasopimusten suhteen. Kysyisin esimerkiksi, paljonko noilta markkinoilta tulee munanjauhoa, siis niiltä markkinoilta, jotka hyötyisivät, jos tariffeja laskettaisiin. Ja sitten kun ajatellaan Itävaltaa, niin tämä kuulostaa oikein kivalta tarinalta, mutta se on kyllä erittäin eristäytynyt. Minä vähän mietin, että paljonko teidän kekseistänne ja kakuistanne todella tehdään itävaltalaisista oikeasta kananmunista, koska minun käsittääkseni tämä munajauhotuote on täysin universaali tuote, ja näitähän ei mitenkään merkitä esimerkiksi kekseissä tai kakuissa. Näitä ei voi mitenkään tunnistaa, ja jos te jatkatte tuotteiden merkintöjen lisäämistä, niin kohta tuotemerkki ei enää mahdu pakkaukseen, kun nämä muut merkinnät vievät kaiken tilan. Eli nyt tällä hetkellä me käymme näitä kahdenvälisiä kauppaneuvotteluja ja esityslistalla on niin monia aiheita ja niin monta sektoria on mukana, että jotkut sektorit varmaan jäävät tässä jalkoihin ja ne tulevat kyllä sitten saamaan suuria ongelmia ja pelkään, että munateollisuus on kyllä tällainen vaaranalainen ala. Me palaamme tähän asiaan äh, usein tässä valiokunnassa. Mehän emme ole kahdenvälisissä neuvotteluissa mukana neuvotteluosapuolena ja tämä tulee aivan varmasti vahingoittamaan teidän alanne ja mietinkin, että miten me voimme äh, vaikuttaa asioihin. Me olemme ihan yhtä turhautuneita kuin äh, teollisuuskin, mutta me, minä pelkään, että kun me kiirehdimme kahdenvälisten sopimusten tekemistä, niin tietyt alat jäävät täysin jalkoihin ja unohdetaan. Ja sitten on todellinen ongelma, kun diili on jo tehty. Grazie, Kiitoksia. Jim Nicholson. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan aloittaa uh, kiittämällä tästä mahdollisuudesta käsitellä tätä asiaa täällä parlamentissa tänään. Ainakin me ymmärrämme, sen, että vaikka jotkut eivät ole pitäneet tätä vakavana ongelmana, niin sen jälkeen kun olen kuullut näitä esityksiä, niin ymmärrän, että kyseessä on pitkäaikainen vakava ongelma ja olen yhtä mieltä Marionin kanssa. Me olemme aivan yhtä turhautuneita täällä kuin te olette ää, äh, alalla. Eli miten nyt päästä eteenpäin? Walker puhui, ah, äh, Würzer puhui ää, äh, siitä, mikä on ympin yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus. No, Euroopassa eläinten hyvinvointi, lait ja niihin tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet aika raskaasti teollisuuden alaan, mutta mitkä ovat todelliset kustannukset? Koska on siirretty aika dramaattisesti uusiin käytänteihin. Olemme siirtyneet pois perinteisistä häkeistä ja kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi kananmunia tuottaa aivan uudella tavalla. Ainakin pitäisi. En ole vielä varma, tehdäänkö näin ja onko, ovatko nämä sisustetut häkit tai laidunkanojen olosuhteet paremmat kuin häkkikanoilla aikoinaan oli. Se on kyseenalaista. Olemme puhuneet myös, muistaakseni puolalainen herrasmies puhui tästä, olemme puhuneet siitä, että aika paljon lisäkustannuksista tulee kuluttajien vaatimuksista. Mutta onko kuluttajilla varaa tällaiseen? Me olemme kokeneet aikamoisen talouskriisin, <laughs> vaikeuksia on ollut näin lievästi sanottuna, ja kuluttajien on vaikea ö, maksaa korkeita hintoja. Jos me viemme hinnat, hi, hinamme vi, hinnat korkeammiksi, niin ehkäpä pakotamme lopulta kuluttajat katsomaan vaihtoehtoja, muita vaihtoehtoja. Tämä on suuri dilemma ja palankin ensimmäiseen kommenttini, eli olemme yhtä turhautuneita kuin te olette, ja mietimme vain, miten päästä eteenpäin. Olen useiden kanssa hyvän, hu, hyvin huolissani. Me ammumme itsemme jalkaan täällä Euroopassa, koska toisaalta meidän täytyy tuoda GM Eh, viljaa. Ja meillä ei tulevaisuudessa ehkä ole vaihtoehtoja. No huomaan, että Mark ei ole yhtä mieltä minun kanssani, mutta no, voi olla, että me eh, joudumme olemaan eri mieltä, mitäpä siitä, mutta ainakin me olemme, eh, keskustelemme ystävällisesti keskenämme. No, joku täällä aiemmin viittasi siihen, että kun ajatellaan maan viljelyn ja eläinten kasvatuksen tulevaisuutta, niin täytyy muistaa, että edelleenkin USA ja Argentinalla on 25 prosentin kustannusetu. Tämä on aika massiivista. Kyllä sillä tavalla eurooppalaisparka syrjäytyy koko bisneksestä meidän täytyy keskustella, myös tämän valiokunnan täytyy keskustella tästä dilemmasta. Tämä tulee olemaan seuraavien ö, vuoden, kahden vuoden, kolmen vuoden ö, suurin ky- puheenaihe. Miten te aiotte ö, omaa viestiänne välittää? Tehän tiedätte kaikki, minkälaista on kilpailla USA kanssa ja kuinka voimakka, voimakas USA on ja kuinka ähm, härkäpäisiä USA-alaiset voivat olla, kun haluavat saavuttaa tavoitteensa. Niin, puhuin tässä tästä miinuspuolesta, mutta ehkäpä pluspuolelta. Ehkä teillä olisi jotain äh, hyviäkin uutisia äh, niin, että äh, siipikarjateollisuuden näkymät eivät ole pelkkää, sy, pelkästään synkkiä. Yleensähän täällä aina valitetaan siitä, kuinka huonosti asiat menee, kuinka huonosti asiat ovat, mutta olisiko teillä jotain myönteistäkin sanottavaa? Thanks, Jim. Kiitoksia. Rubiks. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es arī liian lielu no noklausījos. Kiitos. Minäkin eh, kuuntelin eh, erittäin kiinnostuneena kaikkia kolmea esitystä todella kiinnostavia kaikki. Minusta tässä ei kuitenkaan kuultu ihan yksimielistä ääntä, jossa todetaan, että 70 prosenttia munatuonnista ja Argentiinasta, Yhdysvallaista ja Intiasta, niin äh, miten tätä sitten valvotaan? Eikö meillä ole mahdollisuutta joidenkin sopimusten pohjalta tarkastella, minkälaisissa oloissa nuo linnut ovat eläneet. Ja jos mitään kielteistä tietoa ei tule näiden lintujen kasvattamisesta, niin ehkäpä sitten tässä vähän juostaan päin, päin muuria. Kun päätimme kanojen ja ylipäätään siipikarjan äh, hyvinvoinnista, niin tarkoitushan oli parantaa näiden eläinten elinolosuhteita, että ne tuottaisivat lisää munia. Mutta jos näin ei käy, jos emme pysty valvomaan äh, siipikarjan kasvatusta, niin sittenhän on äh, tehtävä radikaalisti niin, että näiden kolmansien maiden kanssa ei kerta kaikkiaan tehdä sopimuksia, ei hyväksytä mitään tuontia sieltä. Mutta kun me tarvitsemme eh, niitä kananmunia, oma tuotantomme ei riitä. Emmekö me voi käydä tarkastamassa näissä kolmansissa maissa sitä, minkälaisissa olosuhteissa eh, kanat siellä tai siipikarja siellä elää. Ja jos ei hyväksyttävissä, niin sitten eh, tämä tuonti on estettävä. Meillä Latviassa Meillä on ykkös- ja kakkos laadun munia. Tässä ei kuitenkaan kyse ole äh, siitä, mitä siinä munan sisällä on, vaan äh, kyse on koosta. Eli äh, isommat munat ovat niitä ykköslaadun munia, mutta miten ne sitten ovat laadukkaampia tai parempia, sitä ei kerrota. Ja meidän kaikkien yhdessä, tiedemiesten, poliitikkojen sekä kauppasopimusneuvottelijoiden täytyy kyllä tehdä vielä kovasti töitä, koska tässä on koko joukko avoimia kysymyksiä. Ja jos tälle tielle lähdemme, jos Euroopan unioni saa aikaan eläimille paremmat elinolosuhteet kuin ihmisille, niin ihmiset lähtevät EU-sta. Ja minä en todellakaan vitsaile, vaan tämä on todella oikea huoli. Kiitoksia. Nyt Kostin Jer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille hyvin kiinnostavista esityksistä ja myös numerotiedoista. Kyllä tässä alkaa tulla selväksi, että minkälaisissa ongelmissa ja minkälaisen paineen alla koko ala Euroopassa on. Tietenkin on sitten näitä kansallisia eroja ja strategioita ja mahdollisuuksia. Täällä puhuttiin jo Itävallasta, Itävallan kokemuksesta. Ja kyllä minä uskon, että se, mikin kun kyse on hyvin pienestä jäsenvaltiosta ja sillä on varsin kattava strategia, niin äärimmäisen tärkeää tässä on tämän kattavan strategian viestin välittäminen myös kuluttajille niin, että he tietävät, että minkälaiset standardit tässä taustalla ovat ja voivat vaatia laatua. Ja joskus täytyy tietenkin sitten etsiä uusia teitä ja uusia mahdollisuuksia myös viestinnässä. Mutta kaikki olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että tilanne on tällä hetkellä hyvin vaikea ja eh, markkinoihin kohdistuu kovasti painetta. Täällä eh, jotkut numerotiedot olivat kyllä hyvin kiinnostavia, erityisesti se, että kuinka paljon Euroopan unionissa on vielä kuitenkin tuontia ja meidän täytyisi kyllä hyvin yksityiskohtaisesti voida eh, tarkastaa ja sitten eh, merkitä eh, tuotteet niin, että niiden jäljitettävyys toteutuu. Onko täällä komissio paikalla kyllä varmaan? Onko komissio valmis toimimaan, jotta se voisi tällä alalla huolehtia Euroopan kilpailukyvyn parantamisesta ja markkinatilanteen parantamisesta ei tietenkään voi olla niin, että kun me tässä nyt jatkuvasti teemme kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia, niin ei voi olla niin, että maatalousmarkkinamme avautuvat avautumistaan ja James Nicholsonkin tässä jo totesi, että että jos katsotaan maailman markkinoita, niin Euroopallahan ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta tuottaa kilpailukykyistä tuotetta. Ja kun Euroopan unionissa toteutetaan investointeja, jotka sitten johtavat siihen, että tuotantoa kolmansissa maissa lisääntyy tuotanto, jossa esimerkiksi EU-standardeja ei kunnioiteta, vaan häkkikanalat ovat arkea ja sitten nämä tuotteet tuodaan Euroopan unioniin ja näin särjetään EUn omat markkinat, niin onhan tässä jotain pielessä. Ja olisi mukava kuulla, jos komissio voisi asiaa meille hiukan vielä valaista. Ei varmaankaan ala, eikä, eivätkä myöskään Euroopan unionin kansalaiset voi tällaista ymmärtää koska tässä on kuitenkin viime kädessä kyse myös verorahoista. Ja eikös meillä täytyisi vähän enemmän olla järkeä päässä? Ja olisi oikein mukava komissiolta saada vastaus kysymykseen. Kiitoksia. Grazie, Elisa. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Peter Jaar ja sitten komissio. Kiitos puheenjohtaja. Tässä melkein opiskeluajat muistuvat mieleen kun silloin äh, vastustimme häkkikanaloita ja professori sanoi meille, että äh, oma syynsä kun äh, munivat niin hyvin. No, kun ajatellaan tätä tilannetta, niin esimerkiksi lehmä, joka voi hyvin lypsää enemmän maitoa, samoin esimerkiksi lihantuotannossa, mitä enemmän, mitä paremmin eläin voi, sitä vähemmän tarvitaan antibiootteja ja niin edelleen, sitä parempaa lihaa saadaan. No, meillä ö, sosialistisessa Saksassa ö, oli häkkikanaloita, joka ei ole kanalle ollenkaan hyvä olo, suhde, mutta ö, silloin saatiin tietenkin hyvin terveellisiä munia ja hyvin tehokkaita, eikä myöskään jouduttu käyttämään käyttämään antibiootteja. Kun munat olivat kukihäkissä, niin sairaskana, kanat olivat kukihäkeissä, niin sairaskana tartutti korkeintaan naapurinsa ja sitten hoidettiin nämä naapurit ja siinä kaikki, mutta nyt kun kanat siellä vapaasti kulkevat ja tartuttavat kaikki toinen toisensa, niin joudutaan käyttämään huomattavasti enemmän antibiootteja. No niin, mitäs tästä sitten voidaan oppia? Öö, olen pahoillani siitä että tulin liian myöhään paikalle tai myöhässä paikalle, mutta jos me nyt puhumme eläinten elinolosuhteista ja sitten tämä, näiden parannukset lisäävät tuotantokustannuksiamme ja näin toimitaan koko Euroopassa. Euroopan unioni on yksi yksikkö ja Euroopan unionin sisällä kilpailun vääristymä ei tapahdu, mutta kun sitten täytyy muistaa myös nuo maailmanmarkkinat Ikävää kyllä. Ja kun siellä maailmalla asiat tehdään aivan toisin kuin me täällä. Eli jos me tuotamme kalliimmalla kuin maailmanmarkkinat, niin meillä on kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on kuluttajille tiedottaminen, heidän valistamisensa, että ostakaa paikallista, joka on laadukasta ja jonka standardit ovat korkeat. No Saksassa minulta on kyllä hiukan usko, usko mennyt kun ajatellaan Saksan, saksalaisen aamiaismunaa, niin aivan erinomaista tie voi tietää aivan tarkasti, että mistä se muna tulee. Ja saksalaisia tämä myös kiinnostaa, missä se on tuota, tuotettu. Mutta heti kun mennään sinne jalostusteollisuuteen, Rova McKinnes tähän jo viittasi, keksit ja kakut, niin täytyy tietenkin niiden hyvältä maistua, mutta kyllä hinta on kuitenkin aika ratkaiseva ja mehän tiedämme kuinka paljon kananmunia käytetään jalostusteollisuudessa, siellä eivät ne paikalliset munat enää riitäkään, vaan mm, mm, munaa täytyy tuoda muualtakin. Eli mielellään tietenkin alueellista, mutta jos kysyn kuluttajalta, että olisitteko valmis maksamaan enemmän paikallisesti tuotatusta, niin kuluttaja sanoo, juu, juu, olisin totta kai, mutta siellä marketin hyllyllä totuus onkin sitten hiukan toinen. No kun sitten ajatellaan näitä lisäkustannuksia, niin sitten voi tietenkin jäädä vaan katsomaan syrjästä ja, ja huomata, kuinka <laughs> koko ala kärsii. Tai sitten äh, voi tietenkin äh, antaa tukea tukeen, tuen päälle, koska se tulee sitten veronmaksajien kukkarosta, niin se täytyy heille osata myös selittää. Kun me keskustelemme täällä Euroopassa eläinten hyvinvoinnista, niin mielestäni eläinten hyvinvointia täytyisi saada sitten kyllä käyttää vähän muuallakin maailmassa, muuten meillä ei ole mitään mahdollisuutta. Sitten vielä yksi kysymys, en tiedä onko tähän jo oikeastaan vastattu, mutta mm, onko tässä jonkinnäköinen laskutoimitus mahdollinen, että kuinka suuri hintaero on vaikkapa Etelä-Amerikan munilla ja meidän munilla, että kuinka kalliiksi tämä meidän tuotantomme oikein tuleekaan. Kiitos. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komissiolle ja sitten annan puheenvuoron vielä kolmelle vieraillemme, jotta voivat vastata. Onko komission edustaja läsnä? En näe ketään. Joten tässä vaiheessa Antanen A, mutta siellähän Laurens Bonafor saatte puheenvuoron. Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin hiukan kertoa taustoista sille esitykselle, joka perjantaina kuultiin. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että EU on monien ja munatuotteiden nettoviejä ja tuonti on aika rajallista. Tämä on tärkeää, koska muussa tapauksessa saattaa tulla väärinkäsitystä. Toiseksi haluaisin korostaa sitä, että täällä mainittiin, että 70 prosenttia koostuu tuoreista kananmunista. Sitä on suojattu aika hyvin, koska meillä on korkeat standardit, jotka koskevat salmonella aika harvat kolmannet maat voivat tuoda EU-hun tuoreita kananmunia. Tämä on tärkeää. Ja se tarkoittaa sitä, että kananmunatuotteille jää 30 prosenttia markkinoista. Eli me ymmärrämme sen kuitenkin, että tuotantokustannukset osittain johtuvat tämänhetkisistä normeistamme ja standardeistamme, joita meillä on, jotka koskevat rehua, elintarviketurvallisuutta, ympäristöä, eläinten hyvinvointia. Mutta yksi puhujista muistaakseni myös totesi, että tämä on myös sellainen asia, joka mahdollistaa sen, että meillä voi olla hyvät, terveet markkinat EU-ssa tuotteiden osalta. Sitten jos tarkastellaan <clears throat> kahdenvälisiä neuvotteluita ja kauppaneuvotteluita ylipäänsäkin, niin toteaisin, että kun me neuvottelemme kahdenvälisesti, niin kyse on koko paketista, keskustelemme monista tuotteista, monista kysymyksistä, ja komissiona, kun me neuvottelemme, niin me yritämme saada sellaista lainsäädäntöä, joka on mahdollisimman tasapuolista kauppaneuvotteluissa. Ja muun muassa naapuru, naapurimaissa olemme yrittäneet erityisesti saada neuvotteluihin mukaan myös eläinten hyvinvointinormit. Haluaisin myös mainita sen, koska täällä puhuttiin laadusta, että meillä on erittäin korkeat laatunormit, normit ja munien myynti- ja markkinointinormit. Eli meillä on laatumerkintöjä, sitä edellytetään. Ja aivan kuten sanoin, meillä on myös erittäin hyvä yksilöintijärjestelmä, eli me voimme yksilöidä kananmunien alkuperän. Ja kuluttaja voi tietää jopa sen, miltä tilalta kananmunat tulevat ja olemme saaneet oikein hyvää palautetta laatu, normien ja merkintänormien osalta, niiden normien, jotka ovat tällä hetkellä voimassa ja koskevat raakoja kananmunia. Kananmunatuotteista. Täällähän mainittiin useaan otteeseen se, että että sektorin äm, toimijat haluaisivat, että kananmunatuotteita merkittäisiin vielä paremmin. Et tiedätte ehkä, että komissio teettää tällä hetkellä tutkimusta, joka koskee jalostettuja elintarvikkeita. Ja tämän tutkimuksen tavoite on se, että voimme laatia raportin siitä, miten elintarvikkeet ja yksittäiset tuotteet ja ainesosat Mm, mm, siis tulemme tutkimaan näitä eri ainesosia ja tulemme laatimaan siis tutkimuksen ja tulemme esittämään sen tutkimuksen tulokset ja raportissa tulemme tarkastelemaan myös eri vaihtoehtoja. Tutkimukseen sisällytetään myös kananmunatuotteet ja tulemme pohtimaan, mitä tutkimustulosten saatuamme voimme tehdä. Kiitos ja Williams. Thank you very much. And, um... Kiitos oikein paljon. Kiitokset kysymyksistänne. Yritän nyt vastata niin monin kuin osaan. Rova McGuinness, kysyitte, kuinka paljon munajauhoa tulee ulkomailta, jos äh, ajatellaan, että maksaa rahaa kuljetella vettä kananmunassa ympäri maailmaa, niin huomattavasti kustannustehokkaampaa on kuljettaa kanaa kuivassa muodossa. Ja me olemme munankeltuaisen kuluttajia Euroopassa, tarvitsemme tällaista jauhetta ja esimerkiksi muuten Sveitsistä tulee paljon kananmunia meille. Nämä ovat tuoreita, mutta muuten tuonti muna tulee yleensä kuivatetussa jauhemaisessa muodossa. Herra Nicholson kysyi, kuinka me pärjäämme niin, että meillä on noin 25 prosentin kustannushaitta kontollamme. En minä tässä halua olla valittava viljelijä teidän edessänne. Munateollisuus on eh, liike-elämää siinä kuin muukin, on nousujohteista ja laskujohteista kautta aina välillä, mutta kun Euroopan unionissa on eläinten eh, standardit otettu käyttöön, niin me olemme hoitaneet tämän asian ja kustannukset alalle ovat olleet aivan valtavat. Eikä mielestäni olisi liikaa vaatia näiltä kolmansilta mailta sitä, että tehkää mitä tekevät maan sisällä, mutta jos haluavat tuoda Euroopan unioniin kananmunia tai munatuotteita, niin niiltä tulisi vaatia samoja standardeita kuin meidänkin tuottajiltamme. Tämä on hyvin yksinkertaista, koska muuten meidän kustannuksemme ovat 25 prosenttia korkeammat tuotantokustannukset kuin heillä. Ja joka tapauksessa sitten tuontitariffit tarvitaan, jotta voidaan suojella tätä omaa tuotantoamme ylipäätään. Kolmas asia, jonka halusin nostaa esiin, on niin kuin Rovan Bonifaz komissiosta totesi, niin on totta, että me emme tuo valtavia määriä Euroopan unioniin. Tällä hetkellä alle yksi prosentti tulee Euroop- Euroopan unioniin ja tuotannosta me 3,5 prosenttia viedään. Eli me olemme omavaraisia ja ylikin. Mutta nyt ei puhutakaan tämän päivän tilanteesta. Meidän munateollisuutemme katsoo tulevaisuuteen ja ennakoi. Ja kun näitä kahdenvälisiä kauppasopimuksia nyt on tulossa, niin me tulemme kyllä hinnoittelemaan itsemme ulos kansainvälisiltä markkinoilta ja tulemme sallimaan sellaisen tuonnin Euroopan unioniin, joka on kilpailukykyisempää kuin mitä meidän tuotantomme on. Minä olen realisti, minä tiedän, että että tuotantokustannukset ovat alhaisemmat Etelä-Amerikassa ja siksi esimerkiksi kaltaisilla mailla on e, tuotantoetu, mutta heillä ei ole lainsäädäntöä, sitä lainsäädäntöä kuin mitä meillä on Euroopassa voimassa. Ja tämä eh, mielestäni kyllä aiheuttaa meille ihan perustellun huolen. Täällä mainittiin myös se, että komissio on käynnistänyt eh, eläinten hyvinvointineuvottelut kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa, mutta valitettavasti näin ei tehty eh, Ukrainan sopimuksen kohdalla, no sitä ei allekirjoitettu, mutta jos olisi allekirjoitettu, niin sen jälkeen kun Ukraina olisi ottanut käyttöön salonella valvonta ohjelmaansa, niin meille olisi saattanut tulla ukrainalaisia tuoreita kananmunia. No, tuota sopimusta ei allekirjoitettu, niin kuin tiedätte, joten olemme suojassa jonkin aikaa. Mutta minä kävin tuossa pari vuotta Pari-kolme vuotta sitten Argentiinassa kävimme myös tilalla, joka halusi tuoda Euroopan unionin tuotteitaan ja he olivat hyvin käytännöllisiä ja totesivat, että tiedämme, että jos haluamme tuoda tuotteitamme EUn markkinoille, me tiedämme, että meidän täytyy toteuttaa teidän standardienne paitsi lainsäädännön vuoksi myös ihan siksi, että kuluttajat, joille Euroopan unioniin tuon tuotteita tätä minulta vaativat. Joten tarkoitan tällä sitä, että markkinat määräävät, mitä standardeja täällä on tulevaisuudessa kunnioitettava, mutta tähän tarvitaan kuitenkin myös se pohja ja tausta, jossa yritykset ja liike-elämä, jotka haluavat tuoda tuotteitaan Euroopan unioniin, tietävät, että heidän on kunnioitettava tiettyjä standardeja. Viimeinen seikka niin liittyy merkintöihin. Kollegani tässä puhuivat kunnollisista merkinnöistä. Joka ikisen tuoreen kananmunan merkitseminen on ollut aivan erinomainen asia. Merkinnässähän nähdään, missä tämä kananmuna on tuotettu ja millä tavalla, mutta heti kun muna tulee pois kuorestaan, merkitseminen ei enää ole mahdollista. Ja jalostusteollisuudessahan tätä, näitä kaikkia sitten käytetään. Ja puheenjohtaja, aivan varmasti kollegoilla on tähän vielä paljon lisättävää. Kiitos. Grazie Michel. Kiitoksia. Kiitoksia Mark ja sitten Mikael. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Moniin kysymyksiin on jo vastattukin, Michael niin teki siis Mark niin teki. Täällä pohdittiin, että kuka maksaa korkeimman hinnan korkeatasoisesta kananmunista. No, vähittäismyyjät, jotka ostavat tukkuliikkeistä ja kuluttajat, jotka ostavat ö, kaupoista. Mutta on ihan totta, että on vaikea myydä korkeammalla hinnalla. On vaikea <clears throat> maksaa tuottajalle on vaikea myöskin sanoa, että kuinka paljon nuudeleita tai kakkuja tehdään itävaltalaisilla, itävaltalaisia kananmunia käyttäen. Kuluttajilta puuttuu tämä tieto myös, ja olen aika vakuuttunut siitä, että jos kuluttaja tämän tiedon saisi, niin tilanne voisi muuttua. Itävallassa 80 prosenttinen on meidän oma varaisuutemme. Se on tietysti hyvä meille. Palaan vielä siihen, mitä Robert sanoi. Meidän täytyy olla kuulolla kuluttajan suhteen. Me olemme kieltäneet perinteiset häkit, koska kuluttajat niin halusivat. Ja nyt olemme myös pitäneet huolen siitä, että eurooppalainen tuotanto, tai meidän pitää pitää huoli siitä, että eurooppalainen tuotantomme voi jatkua. Pitää pitää huoli myös elä, eläinten turvallisuudesta ja elintarviketurvallisuudesta. Kiitos. Kiitoksia kovasti myös Mikaelille ja lopuksi annan puheenvuoron Robert Nevjanomskille. One remark. Yksi huomio minulta tässä paljon jo kuultiinkin. Merkinnät takaavat Euroopassa tuotetun tuotteen laadun, mutta mikään riitä, jo vaikka tässä puolalaisessa tutkimuksessa 70 prosenttia ihmisiä oli valmiit maksamaan, olivat valmiit maksamaan enemmän niin ei tässä vielä kaikki, vaan mielestäni meidän tulisi nähdä, että tämä on kaksisuuntainen tie. Yhtäältä osoitetaan tuotteen laatu pakkauksessa ja tuote merkitään, mutta toisaalta myös sitten ihan kaupan sääntelyä tarvitaan, koska Euroopan teollisuus on investoinut valtavasti ja ponnistellut kovasti. Ja minun mielestäni tässä on nyt epätasapaino meidän teollisuutemme ponnistelujen välillä yhtäältä ja kuluttajien tietoisuuden välillä toisaalta. Ja tämä kuilu tulisi kyllä kuroa umpeen. Minä kyllä todella suosittelen, että kuluttajille eh, kerrotaan laadusta ja heitä valistetaan, mutta ei se ole ainut ratkaisu. Kiitos oikein paljon. Bene, molto bene, io ringrazio. Hyvä. Kiitoksia kovasti. Kiitän asiantuntijoita. Kiitän kaikkia, jotka osallistuivat keskusteluun. Näin olemme saaneet päätökseen tämän tärkeän ähm, kokouksen ja kuulemistilaisuuden. Seuraavat kokouksemme pidetään 17. maaliskuuta 3.5.7 ja 18. maaliskuuta 9.5.1 ja 3.5.7. Kiitoksia kovasti kaikille. Nyt järjestämme vielä koordinaattoreiden kokouksen. Kiitoksia kaikille. Valiokunnan kokous on päättynyt.